Kiitos puheenjohtaja, arvoisat, puhe, arvoisat edustajat, hyvät näistä herrat. Herra puheenjohtaja, kun me tapasimme toisemme ensimmäisen kerran, te kerroitte, miten tär, tärkeänä te pidätte kestävää liikennejärjestelmää Euroopassa ja tulitte ja sanoneeksi siinä sellaista tällaista Euroopan valtatiestä, joka on verhottu rautaan – Ja tämä kaikki meillä on yhteistä. Totta kai me olemme kaikki tässä tämän rauta esiripun varjossa eläneet tämän rautaverhon takana. Kukaan ei oikein enää voi kuvitella, että Eurooppa jossain vaiheessa oli jakautunut kahteen. Tämä Eurooppa yhtenäistyminen siltä osin ja muurin purkaminen, resirpun laskeminen oli historiallinen hetki Tämä tietenkin koki, koettiin erityisesti liikenteen saralla tämä jakauma konkreettisimmin. Siksi minun tar- periaatteenani on poistaa vieläkin olemassa olevat pienet pullonkaulut ja eroavaisuudet Euroopan liikennejärjestelmistä. Arvoisat Äh, äh, edustajat, minut on, minä on, olen ehdolla Euroopan parlamenttiin, itse asiassa minut tänne valittiinkin, ja olen siinä, olin siinä vaalikampanjan mittaan sitten tullut tavanneeksi koko joukon erilaisia ihmisiä, ja äh, sen pohtineet sitten yhdessä, että mitä, mitä he pitävät tärkeimpänä Euroopan kehityksessä. Ja liikennehän, hyvin sujuvat liikenneyhteydet, mutkaton matka nousivat siinä selkeästi tär, tärkeimmän Eh, tärkeimpänä esillä. Nämä Euroopan laajuiset liikenneverkot ja erilaiset liikennekäytävät olivat erittäin eh, tärkeällä, tärkeässä roolissa ihmisten mielissä. Eh, liikenne on Euroopan kehityksen ytimessä ja 21. vuosisata on aika, jolloin myöskin tällaiset turvalliset, yks, nykyaikaiset ja kaiken liikkuvuuden salivat liikennejärjestelmät ovat kaiken ytimessä kestävällä tavalla. Taloudellinen kasvu ja, ja työpaikkojen luominen on, on Junckerin komission ykköstavoitteena. Ja uskon, että meidän yhteiset ponnistelumme tässä tämän yhteisen eurooppalaisen liikennejärjestelmän puitteissa edellyttävät tätä ja äh, koska puheenjohtajaehdokas äh, Juncker on nyt päättänyt tämän 300 miljardin äh, investointipaketin päättänyt täytäntöön panna, niin sitä kautta sitten myöskin varmasti Euroopan infrastruktuurin nykyaikaistamiselle – lohkea aimo siivu. Me tarvitsemme yhteistyötä, myös yhteistyötä investointipankin kanssa ja yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa, niin että saamme sitten käytettäväksi käyntiin tämän prosessin, jossa elvytetään, nostetaan Euroopan kriisistä ja annetaan sille sitten tällä vuosilla se on sopiva infrastruktuuri, ja meidän pitää te- tehdä tämä tietysti selkeä visio mielessämme valmistella Eurooppaa paitsi siihen, mitä tarvitaan tänään, myöskin siihen, mitä 10, 20, 30 vuoden kuluttua tarvitaan. Sitä pitää myöskin tänä päivänä ajatella, mikä merkitsee sitä, että meidän pitää käyttää älykkäitä liikenne- ja kuljetusjärjestelmiä ja käyttää sit, sitten tällaista yhteensopivaa intermodaalista järjestelmää hyödyntää, jotka sitten itse nojautuvat uuteen digitaaliseen sit satelliittipohjaiseen navigointijärjestelmään näin sitten haluamme tarjota vaihtoehdon kestävistä kuljetusvaihtoehdosta Euroopan elinkeinoelämällä. Että esimerkiksi liikenneyhteydet löytyvät vain yhdellä älypuhelimen näppäilyllä. 75 prosenttia kansalaisista ajaa, asuu kaupungeissa ja joutuvat jatkuvasti sitten kiitellä käyttämään pyöräilevät, kävelevät käyvät, käyttävät bussia tai junaa tai mitä tahansa. Siksi tarvitsemme innovatiivisia ratkaisuja tähän. Tätä kautta Eurooppa saa kilpailukykyä takaisin, saa aika sellaisia kuuleja työpaikkojakin sitä kautta luoduksi sitten nuorille <clears throat> näille miljoonille, miljoonien liikennesektorilla työskentelevien jatkeeksi. Me tarvitsemme myöskin turvallisuutta ja liikenneturvaa parannetuksi. Miten sitten saamme tämän aikaiseksi? Mistä, mistä lähtee liikkeelle? Viittasin jo ten, te, verkkoihin, verkkoihin, ja jos minut valitaan, lupaan näitä projekteja tomerasti toteuttaa. Haluan työstää kaikkia käytäviä hankkeita ja avata kaikki olemassa olevat pullonkaulat äh, enkä todellakaan sitten kaihda käyttää tätä käytä tai menetä periaatetta, jotta me haluamme jotta saamme nämä elävät verkot syntymään, haluan alkaa työstää jo nyt tehtyjä lainsäädäntöaloitteita. Yhteinen eurooppalainen ilmatila esimerkiksi ovat yksi tärkeimmistä. Haluan vakuuttaa, että olen hyvin perillä näistä yhteiskunnallisista työmarkkinapoliittisista aroista kysymyksistä haluamme yhdessä työmarkkinaosapuolien puolien kanssa modernisoida äh, äh, äh, kuljetusteollisuutta. Emme kuitenkaan halua sinne rapauttaa sitten työntekijöiden elinoloja. Euroopan teollisuussektori ei olisi, kuljetussektori ei, ei olisi päässyt sille tilalle, siihen tilanteeseen, missä se on nyt, eli ajanut näitä matkustajien oikeuksia ainoana alueena Euroopassa, ja sitä kautta sitten päästiin eroon viime hetken muutoksista ja aikataulumuutoksista yli ja tämän tällaista, jotka aikoinaan ovat Riesanen. Yhteinen Euroopan kuljetusalue sisältäköön kaikki kuljetusmuodot rautatiesektorin mukaan mukaan lukien esimerkiksi, että siinä rajat ylittävät ongelmat sitten saadaan poistetuksi näistä signalointijärjestelmän ja järjestelmää yhdenmukaistamalla. Meidän pitää rautatievirastoa kyetä käyttämään paremmin niin, että todella pääsemme eroon näistä 26 000 kansallista lakipykälästä, jotka sitten ovat todella yhteen toimivien rautatiejärjestelmien käytön esteenä mehän haluamme tarjota kustannustehokkaita, laadukkaita palveluja kansalaisille ja elinkeinoelämälle. Ja samalla sitten haluamme auttaa Euroopan äh, rautatiesektorin äh, valmistajia säilyttämään johtoaseman. Uskon suure, vankkumatta myöskin yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan ei meillä varmaankaan ole varaa menettää viitä viitä miljardia euroa vuodessa sen vain siksi, että me kykenet sopimaan näistä yhteisistä ilma, ilmaliikennejärjestelyistä. Ja sitten taas liikenne siirtyy yhä enemmän tukkimaan maanteitä. Meidän pitää miettiä myöskin, mitä naapureissa tapahtuu lähi jossa, josta tulee voimakasta kilpailua esimerkiksi. Eli me kykenet tekemään oikeanlaatuisia päätöksiä. Me pikkuhiljaa näemme, että kapasiteetti meiltä valuu käsistämme. Ja ilmailuteollisuutta pitää myöskin tähän valmentaa. Cesarishan kautta tehdään merkittävää työtä ja tämän satelliittipotentiaalin kanssa yhteistyössä pystymme pitämään kyllä johtoasemamme tällä saralla. Kuten tiedätte, että Eurooppa on maailman suurin kauppaliittoutuma, mutta joskus tahdomme unohtaa, unohtaa että 75 prosenttia meidän vienistä me kulkee meritse. Eniten kauppalaivoja on nimenomaan Euroopassa. Kolme eurooppalaista maa on planeetan suurimpien tuonti- ja vienti- rahtiliikennesatamien joukossa. Meidän pitää panostaa tälle sektorille voimakkaasti yhtä samalla tavalla ja katsoa, että se sitten täydellisesti integroituu sitten tähän intermodaaliseen yhteen toimimaan liikenne- ja järjestelmää, eh, infrastruktuuria on nykyaikaistettava ja sitä on, se on kytkettävä näiden muiden käytävien kanssa yhteen sopiviksi. Eh, tämä rajaton liikenne on, ja jos lopulta muudettava eh, todellisuuksi, kasvihuonekaasujen kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmaston suojelun nimissä meidän täytyy nopeasti tässä edetä. Imon, Imen ja ikä on ja muiden yhteistyöjärjestöjen kautta ja näiden mainittujen erityisesti, jotka ovat avainjärjestöjä yhteistyön välineitä. Meidän pitää myöskin tässä yhteydessä kiinnittää sisävesiliikenteeseen lisää huomiota. Niin sieltä löytyy useimmiten kaikki, kaikkein puhtaimmat ja tehokkaimmat kuljetus ratkaisut on hyvin sirpaloitunutta kuitenkin, laivat ovat ikivanhoja, ja esimerkiksi Tonavan liikennekapasiteetista on käytössä vain 15 prosenttia. Me voisimme helposti puhaltaa uutta henkeä tähän, tähälle tälle elinkeinolle ja edesauttaa myöskin sitten PK-sektoria parastamaan kilpailukykyään haluaisin sitten vielä lopuksi tietysti palata maaliikenteeseen. 72 prosenttia matkustajista liikkuu maitse ja yli 70 prosenttia tavarasta liikkuu äh, maanteitä pitkin rekka, rekkakuormissa. Aiheuttaa tietysti suuria ongelmia. Meidän pitää maantieliikenteen liikennettä pyrkiä paljon paremman organisoimaan. Me voisi olla sitä, että yksi neljästä rekasta ajaa tyhjillään meidän maanteillämme ja, ja menettää prosentti BKTstä pelkistä ruukassa nököttämiseen. Meidän pitää, pitää infrastruktuuriamme hyvässä, hyvässä äh, jamassa ja sitä kautta sitten äh, edesauttaa elinkeinon elpymistä. Meidän täytyy kaikin kattavalla tavalla myöskin pyrkiä äh, sovittamaan, so, miettimään näitä yhteisesti sovittuja sääntöjä, kapotaasisääntöjä esimerkiksi. Ää, melu, ää, hiilidioksidipäästöt ja muut pitää suitsia samalla, kun pyrimme sitten parantamaan liikenneturvallisuutta. Ja tässä ää, innostuneena odotan uuden teknologian läpilyöntiä tällä vaan vaalikaudella. Uskon vakaasti, että edistys tällä sektorilla mahdollistaa sen, että liikennekuolemat vähenevät. 26 000 kuolemanta, kuolemantapausta vuodessa on aivan liian paljon, aivan sietämättömän suuri luku, varmasti teidänkin mielestänne. Turvallisuutta ei vaaranneta missään kuljetusmuodossa maanteillä eikä muuallakaan. Näin Eurooppa tulee jatkossakin säilymään Euroopan turvallisempana liikennealueena. Älykkäitä ajoneuvoja varmaan ilmestyy teille me pikkuhiljaa yhä enemmän. Ne käyttävät sitten vaihtoehtoista energiaakin. Ja tätä kautta sitten liikenneturvallisuutta saadaan parannetuksi, mutta tämän mm, tavoitteen saavuttamiseksi pitää myöskin sitten saada tämä sääntö, sääntelyverkosto paremmaksi <clears throat> mukaan lukien sitten avaruusteknologia. Olen erittäin tyytyväinen, että liikenneala ja avaruus yhdistetään uudelleen. Näin avaruus tuodaan lähemmäs kuluttajia. Tämä on erityisen tärkeää, sillä tulevina vuosina meillä tulee olemaan tärkeää edistystä avaruus Euroopan suhteen. Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on saada aikaan riittävää avaruusinfrastruktuuria, jotta voisimme taata Galileo- ja Kopernikus-välineiden palvelut käyttäjille. Euroopan unioni tulee laukaisemaan avaruuteen yli 30 satelliittia tulevina viitenä vuotena tätä ajatellen. Eurooppa on teollisen kehityksen etulinjassa ja se pyrkii tukemaan innovaatio- ja kehitystä ja luomaan kasvua ja työpaikkoja hyvin korkean tason työpaikkoja. Meidän tulee kuitenkaan unohtaa, että avaruus palvelee ennen kaikkea eurooppalaisia kansalaisia käyttävätpä he sitten puhelimiaan, tekivätpä sitten maksuja tai katsovat säätiedotuksen tai käyttävätpä autojaan, he käyttävät avaruusinfrastruktuuria. 7 prosenttia eurooppalaista BKTstä riippuu sovelluksista, jotka toimivat globaalin satelliittijärjestelmän kautta. Luonnollisesti, kuten kaikki kunnianhimoiset hankkeet. Tämä on teknisesti erittäin monimuotoinen hanke. Ja ongelmilta ei vältytä. Galileo-satelliitin laukaisun ei pidä meitä lannesta. Päinvastoin minä olen valmis uskomaan, että tämä tilanne antaa meille tärkeitä oppeja ja me olemme valmiit jatkamaan uudelleen avaruushankkeitamme. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, hyvä puheenjohtaja. Liikenneala on ala, joka koskettaa kaikkia. Se on modernin yhteiskunnan selkäranka. Moderni logistiikka ja liikenneteollisuus on Euroopan kilpailukyvyn ja innovoinnin mallilapsi. Komission jäsenenä, jos minut valitaan, minä tulen tekemään yhteistyötä, jotta voisin tukemaan tätä tukea maailmanlaajuista johtajuutta, jota me tarvitsemme tulevalla vuosisadalla, jotta voimme luoda työpaikkoja ja kasvuja ja suojella ympäristöä. Paljon kiitoksia.